Monsieur Poussek est dans le taxi de l'aéroport. Il arrive à chaque moment. Bene, cominciamo. No niin, aloitamme kokouksen. Meillä on tämä aamupäivä aika täynnä puheenvuoroja. Täällä on tulkkaus saatavana. Tuolta koppien edestä näette, mitä numeroa teidän tulisi kuunnella. Mikäs nyt tuon liettuan kielen numero onkaan? No niin, tervetuloa kaikille osallistujille. tähän tärkeään yhteiskokoukseen. Varmaan olette löytäneet jo tulkkauskanavat. traduzione in lituano è la... Liettuan tulkkaus on kanavalla 15. Eli tervetuloa kaikille osallistujille tähän tärkeään yhteiskokoukseen. Tämän on järjestänyt Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunta ja puheenjohtajavaltio Liettua. Ja erityisesti toivotan tervetulleeksi kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka ovat tulleet nyt Brysseliin tähän kokoukseen ja jotka voivat käyttää puheenvuoroja tämän päivän aikana ja voivat antaa oman panoksensa tähän keskusteluun. Myöskin erityisesti haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Liettua ja puheenjohtaja Zeme Taittisia tästä aloitteesta. Tänään käsitellään hyvin keskeisiä aiheita, kun ajatellaan Euroopan nykyhetkeä ja tulevaisuutta, eli energian sisämarkkinoita. Tämän tyyppiset aloitteet, joita Euroopan parlamentti järjestää, yhdessä parlamenttien, kansallisten parlamenttien ja neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa. Nämä ovat tärkeitä osoituksia siitä, millaista toimielinten välistä ja parlamenttien välistä yhteistyötä on Euroopan unionissa. Tänäinen kokous on erinomainen mahdollisuus käydä keskustelua suoraan ja syvällisesti kansallisten kansanedustajien ja Euroopan parlamenttiin edustajien välillä koskien EUn energiapolitiikkaa ja sen merkitystä. EUn energiapolitiikka on todellakin tärkeässä tienhaarassa. Meidän on toteutettava energian sisämarkkinat. Se on sekä infrastruktuurien että että kilpailukyvyn ja alhaisempien hintojen kannalta tärkeä kysymys. Mutta kaikissa maissa on viivästymisiä, erityisesti mitä tulee normien täytäntöönpanoon. Ja on hyvin paljon rikkomusmenettelyitä käynnistetty. Ja talouden suhdanne edellyttää välittömiä ratkaisuja, mutta meillä on myöskin jotain odottavaa sitten pitkällä aikavälillä. Tämä on hyvin keskeistä ja mielenkiintoista keskustelua. Ja aamun aikana puheenjohtajana toimin minä ja edustaja Taitis hoitaa sitten iltapäivän kokouksen, joka alkaa kello 15. Ja Taitis hän on Liettuan parlamentin talousvaliokunnan puheenjohtaja ja annan hänelle nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja Sartori. Hyvät kollegat, vierat, hyvät naiset ja herrat. Talouskasvu ja kilpailukyky ovat EUn päätavoitteita. Ne ovat erityisen tärkeitä tänä päivänä, kun koko Eurooppa pyrkii torjumaan globaalin kriisin vaikutuksia. Kestävä energia ja kohtuulliset hinnat ovat päätavoitteita. Helmikuussa 2011 Eurooppa-neuvosto vahvisti Euroopan energiapolitiikan päätavoitteet, eli eurooppalaisten sisämarkkinoiden loppuun saattamisen ja sen varmistamisen, että vuoden 2015 jälkeen meillä ei ole enää energiasaarekkeita Euroopan unionissa. Jos nyt halutaan arvioida sitä edistystä, joka on saatu aikaiseksi, niin tämän vuoden toukokuussa neuvosto esitti kertomuksen tavoitteiden täytäntöönpanosta. Lisäksi se esitti katsauksen energiapolitiikkaan ja pyrkii varmistamaan tasa-arvoiset toimintaolosuhteet kolmansien maiden energiatuottajille haluaisin korostaa sitä, että energiakestävyys ja energiajärjestelmien integraatio energian sisämarkkinoiden luomisessa ja kun pyritään varmistamaan se, että meillä on oikeat ulottuvuudet eurooppalaiselle energiapolitiikalle, nämä ovat Liettuan puheenjohtajakauden päätavoitteita. Lisäksi haluan todeta, että viime viikolla energianeuvostossa kaksi erittäin tärkeää mietintöä hyväksyttiin. Nimittäin edistys sisäisen energiamarkkinoiden loppuviemisessä, kuten myöskin muutokset Euroopan energiapolitiikan ulottuvuudessa. Haluaisin korostaa sitä, että nämä asiakirjat hyväksyttiin neuvoston toimesta ensimmäistä kertaa ja Liettua on puheenjohtajakautensa aikana ponnistellut kovasti, jotta sisämarkkinat voitaisiin viedä loppuun asti ja pyrkinyt parantamaan eurooppalaisen energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta. Olen vakuuttunut siitä, että nämä asiakirjat ovat tärkeässä asemassa tulevaisuudessa, kun lisäpäätöksiä tehdään energiapolitiikan puitteissa Euroopan unionissa. Hyvät kollegat, haluaisin myös ilmaista kiitollisuuteni puheenjohtaja Sartorille, ITRE-valiokunnan puheenjohtajalle siis, siitä, että hän on tehnyt paljon työtä tämän tärkeän yhteisen kokouksen käynnistämiseksi. Haluaisin kiittää häntä henkilökohtaisesta sitoumuksesta ja siitä, että hän on kutsunut kansallisia parlamentaarikkoja keskustelemaan erittäin tärkeistä energiatavoitteista. Vielä kerran siis haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänne, jotka olette tänne tänään saapuneet paikan päälle. Ja toivotan meille kaikille erittäin vilkkaita ja rakentavia keskusteluja. Kiitoksia. Bene, ringrazio moltissimo. Kiitokset kollega Tsemaitatikselle tästä alustuspuheenvuorosta ja näistä tervehdyksistä meille. Ja myöskin haluaisin kiittää Liettuan parlamentin jäseniä läsnäolosta ja muitakin kansallisia edustajia. Ja nyt seuraavaksi sitten puheenvuorot, jotka pitäisi saada hoidettua puoli 12 mennessä, jotta voimme sitten vielä käydä jonkin verran keskustelua näistä aiheista. Eli ensimmäiseksi noin 10-15 minuutin puheenvuorot ja pyytäisin myöskin, että, no mitä nyt sanoisin, että puhutte riittävän hitaasti, jotta tulkitkin pysyvät perässä. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Jaroslav Neverotic, joka on Liettuan energiaministeri. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Distinguished... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin alkaa sillä, että arvostan mahdollisuutta saada olla täällä tänään keskustella siitä edistyksestä, jota olemme saaneet aikaiseksi sisäisten energiamarkkinoiden loppuun saattamisessa. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja haluaisin mielelläni jakaa teidän kanssanne ajatuksia neuvoston näkökulmasta katsoen. Periaatteessa puhumme siitä, että saamme aikaiseksi yhdet yksittäiset energiamarkkinat, mitkä merkitsisivät sitä, että integroidaan 28 eri energiamarkkina-aluetta yhteen. Lyhyesti haluaisin vielä kerrata EUn energiapolitiikan päätavoitteet. Eli se, että luodaan kestävät energiajärjestelmät, parannetaan kilpailukykyä, parannetaan myöskin tarjontaa sekä teollisuudelle että kansalaisillemme. Meillä pitää olla kilpailukykyinen, hyvin yhteensopiva ja integroitu energiamarkkina-alue. Tämä on eh, tärkeä prioriteetti meille ja siitä syystä meidän täytyy pureutua energiapolitiikkaan yhdessä. Me tarvitsemme tässä lisää Eurooppaa. Vuonna 2011 EUn valtiopäämiehet sitoutuivat selkeästi siihen, että Euroopan sisäistä energiamarkkinat jätäisiin päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä ja Irlantikin tulisi mukaan vuoteen 2015 mennessä. Tämän vuoden Eurooppa-neuvostossa neuvosto kertoi saavutetusta edistyksestä, joka on ollut oleellista tämän tavoitteen saamiseksi. Kun otetaan huomioon sisäisen ja ulkoisen energiamarkkinoiden yhteensovittaminen, niin toukokuun energianeuvosto pyysi meitä myöskin tarkastelemaan vuoden 2011 marraskuun päätöslauselmia, jotka koskevat energiaa politiikkaa. Liettuon puheenjohtajakausi ryhtyy näihin kahteen tehtävään ja on saanut paljon apua komissiolta ja jäsenvaltiolta. Olemme myös kiitollisia siitä, että Euroopan parlamentti on ilmaissut näkemyksensä tästä asiasta, samalla kun se on hyväksynyt sisäisen energiamarkkinamietinnön edustaja Busekin valmistelemana. Näiden ponnistusten seurauksena ja kun olemme pyrkineet vahvistamaan EUn energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta, on valmistettu kaksi neuvoston ö, kertomusta ja ne on hyväksytty ministerien toimesta viime viikolla. Jäsenvaltioiden motivaatio on aivan ö, äärimmäisen tärkeää silloin, kun pyritään näihin tavoitteisiimme. Siitä syystä näissä kertomuksissa otetaan huomioon se, mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi ja niissä tunnustetaan myös tulevat toimenpiteet markkinoiden ja verkostojen harmonisointi sekä riittävät energiainfrastruktuurit ovat hyvä pohja hyvin integroidulle energiamarkkinoille. Jos arvioisin sitä, missä kohdassa tällä hetkellä olemme sisäisen energiamarkkinahankkeemme puitteissa, voisin todeta, että olemme nyt jo saaneet aikaiseksi paljon edistystä markkinoiden integroinnissa. Kuitenkin emme ole vieläkään päässeet lopulliseen tulokseemme. Jos halutaan tunnustaa näitä kaikkia tärkeitä osa-alueita työssämme, niin haluaisin viitata siihen, mitä jäsenvaltiot ovat jo sopineet neuvoston sisämarkkinakertomuksessaan. Ensinnäkin me tarvitsemme lisävapautusta markkinoille niin, että täytäntöönpannaan täysin kolmas energiapaketti yhdessä, niin että sitä sovelletaan verkkokoodeja. Se mahdollistaa vakaan, johdonmukaisen ja hyvin toimivan verkoston, joka on kulmakivenä eurooppalaisille energiamarkkinoille niin, että saadaan aikaiseksi tehokas kilpailukyky ja aktiivinen toiminta. <clears throat> Haluaisin myös korostaa net, verkkokoodien merkitystä. Ajatus pohjaa siihen, että saadaan lähennettyä erilaisia parametreja niin, että saadaan aikaiseksi säännöt, jotka edesauttavat markkinoiden integrointia ja energian virtaamista rajojen yli. Toinen tärkeä osio koskee sitä, että kehitellään energiainfrastruktuuria viipymättä. Eurooppa tarvitsee todella fyysisesti yhdistettyjä energiamarkkinoita. Se tarjoaa hyvän taustan sähkö- ja kaasumarkkinoille ja niiden toiminnalle. Meidän täytyy myös ottaa huomioon erilaiset investointihaasteet. Meidän täytyy yhdistää energiasaarekkeet ottaa huomioon myös uusiutuva lähteet ja tämä kaikki liitetään yhteisten etujen ajamiseen, sellaisiin hankkeisiin, jotka ajavat yhteisiä etuja. Ja lokakuun puolivälissä esitettiin energia infrastruktuurikonferenssissa Vilnassa nämä päätelmät jo, ja sieltä me saimme hyvät suuntaviivat sen suhteen, mitä Euroopan unioni on saanut tehtyä, mitä haasteita sillä on tulevaisuudessa ja mitä ratkaisuja täytyy tehdä, jotta voidaan sisämarkkinat viedä päätökseen. Asianmukainen rahoitus ja alueellinen yhteistyö ovat tärkeää, että tämä voidaan viedä myös päätökseen. Lisäksi on tärkeää se, että kansalaiset hyväksyvät tilanteen. Ja tämä konferenssikin on toiminut välineenä siinä, että on tiedotettu kansalaisillemme energiainfrastruktuurihankkeista. Toivottavasti tämä hanke saadaan kuitenkin pään, päät, eh, viettyä päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä ja saadaan oikeat tulokset aikaiseksi. Se, että ottaminen huomioon merkitsee sen, että olemme menossa täytäntöönpanovaiheeseen hankkeessamme. Se on erityisen tärkeää, kun integroidaan näitä energiajärjestelmiä toisiinsa. 248 hanketta on hyväksytty ja muitakin hankkeita on olemassa, joiden avulla varmistetaan infrastruktuurin yhteensopimus. Tässä kohdistetaan varsinkin toiminta pullonkaulakohtiin, jotka ovat tärkeitä, ja yli 5 miljardia euroa suunnataan tähän hankkeeseen. Ilman tällaista rahoituksesta tukea infrastruktuurihanke olisi mahdoton täytäntöön pantavaksi. Ja kun tätä infrastruktuuria täytäntöön pannaan, niin sillä tavalla voidaan päästä eroon energiasaarekkeista, saadaan korkeampi resurssien käyttöaste. Ja se mahdollistaa sen, että ei olla niin riippuvaisia muusta energiasta ja lisätään energian toimitusvarmuutta koko EU:ssa. Sähköalalla saadaan aikaiseksi rajoja ylittävä yhteensopivuus, miltei kaikki EU-maat pääsevät 10 prosentin sähkön yhteensopivuustavoitteeseen myös kaasupuolella. Muutoksia tapahtuu ja N-1 infrastruktuuristandardi täytäntöönpanee miltei kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy myös kahteen lisälähteeseen. Tämä infrastruktuuriluettelo on myöskin tärkeä sisällöllisesti. Sen lisäksi, että eri jäsenvaltioiden järjestelmät sovitetaan yhteen niin infrastruktuuriluettelo sisältää myös ne hankkeet, jotka integroivat koko energiajärjestelmän. Tässä viittaan varsinkin Baltian maihin ja sen, niiden järjestelmän yhteenmukauttamisen ähm, muun Euroopan kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että integraatio on täydellinen ei pelkästään markkinapuolelta, vaan myöskin järjestelmäpuolelta katsoen. Tämä luo myös aivan uuden ennakkotapauksen Euroopan unionin energiahistoriassa. Se osoittaa solidarisuutta ja sitä, miten hienoja saavutuksia on saatu aikaiseksi sisämarkkinoilla ja se vie energian sisämarkkinoita lähemmäksi lopullista päämääränsä. Nyt meillä on selkeä tavoite. Näiden prioriteettihankkeiden täytäntöönpano. Me tarvitsemme sitä, että voidaan sopia sääntelykysymyksistä, käytännöllistä sellaisesta. Meillä on myös joitakin ongelmia, jotka täytyy ratkaista ennen kuin lopputulokseen päästään. Varsinkin siirtoverkkojen irrottaminen. Ja meidän täytyy, olla, täytyy tehdä mahdolliseksi se, että voidaan saada myöskin vähittäismarkkinoilla kuluttajille merkittävä rooli aikaiseksi. Vuoden 2014 loppuun mennessä olemme ottaneet tärkeät askeleet kohti sisämarkkinoiden loppuun saattamista. Meidän täytyy varmistaa myös se, että yksipuoliset politiikkapäätökset eivät millään tavalla hajauta tätä markkinaa. Joillakin jotkut politiikan alat jäävät kansallisiksi ja joissain tapauksissa valtion puuttuminen markkinoihin on tarpeellista. Tällä hetkellä esimerkiksi uusiutuvien energialähteen tukit ovat pelkästään kansallisia ja me kilpailemme niissä keskenämme. Pelkäänpä, että tällä tavalla voimme itse aiheuttaa itsellemme suurta vahinkoa energiamarkkinoilla hajauttamalla sitä ja vääristämällä sitä. Tässä nähdään myönteistä kehitystä myöskin kuitenkin. Komission tiedonannossa äskettäisesti, joka koski julkista puuttumista energiamarkkinoihin, annettiin paljonkin suuntaviivoja sen suhteen, millä tavalla pitäisi toimia kansallisissa tukijärjestelmissä energia-alalla silloin, kun pyritään parantamaan kuluttajan asemaa sähkömarkkinoilla. Kun puhutaan myös tuottamisen riittävyydestä, komission suuntaviivat mahdollistavat sen, että tämä riittävyys saavutetaan kustannustehokkaalla tavalla ilman, että vaarannetaan sisäisten energiamarkkinoiden toimivuutta. Tämä merkitsee myös sitä, että meillä on tärkeämpi ja parempi lähestymistapa sisäisen energiamarkkinoihin me tarvitsemme varsinkin etukäteisarviointiin koherentit indikaattorit. Meidän täytyy tehdä huolellisia näiden kriteereiden arviointia, mitkä, millä vältetään markkinoiden vääristyminen. Lisäksi meillä täytyy olla myös enemmän joustavuutta, mikä on tärkeää energiamarkkinoiden turvallisuudelle. Kotitaloudet ja yritykset voivat näin osallistua aktiivisesti markkinoihin. Niiden tulisi myös saada hyötyä matalista energiakustannuksista ja niiden tulisi kyetä hyödyntämään optimaalisesti energiainfrastruktuuri niin, että ne eivät joudu tekemään tarpeettomia investointeja. Tämä on kaikki se hyöty, joka saadaan aikaiseksi integroidusta energiamarkkinoidusta. Se lisää myös luotettavuutta markkinoilla. Hyvät naiset ja herrat, meillä on nyt jo hyvä sääntely- ja infrastruktuuri tausta markkinoillamme. Meidän täytyy varmistautua siitä, että kaikki tämä täytäntöön pannaan riittävän hyvin. Se on ainoa tapa muuttaa odotuksemme todellisuudeksi. Kiitoksia. Grazie Kiitokset energiaministerille Jaroslav Neverovicille. Seuraavaksi puheenvuoron saa Busek, Euroopan parlamentin jäsen, joka käsittelee sisäisten energiamarkkinoiden tehostamista. Olkaa hyvä, kollega Busek. Kiitos. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta, kollegat, rakkaat ystävät kansallisista parlamenteista. Aiheemme on erittäin tärkeä. Haluaisimme keskustella energiasta, joka on talouksillemme niin tärkeää. Me haluamme elvyttää EUn teollisuuden. Uudelleen teollistaminen on välttämätöntä kilpailun voittamiseksi kaikkialla planeetallamme. Joten yleisesti ottaen on tärkeää parantaa tuotantoa. Ja energian hinta on erittäin tärkeää tästä näkökulmasta. Voin vain tukea sitä, mitä ministeri, joka edusti Liettuan puheenjohtajuutta, sanoi. Puheenjohtajakautanne, hyvä ystävä, on juuri lopuillaan. Mutta olette tehneet paljon luodaksenne energian yhteismarkkinat ja kaventaaksenne kuilua jäsenvaltioiden kesken ja lisätäksenne infrastruktuuriinvestointeja. Olemme ottamassa ison askeleen eteenpäin puolen vuoden liittoon puheenjohtajakauden päässä. Mutta pitäisi myöskin tunnustaa Euroopan komission saavutukset 2009-2010 lähtien. Komissaarit nimettiin tehtävissä 2010 alussa. Paljon lainsäädäntötyötä on tehty energian yhteismarkkinoiden luomiseksi. Voitte kysyä, miksi? Me haluamme tien ulos kriisistä. Elpyminen ei riitä. Rahoitusjärjestelmän vakaus ei riitä. Poistumistrategia merkitsee BKTn kasvua plus 3, 4, 5 prosentin tasolla. Minkälaisia työkaluja meillä on? EUn Yhteismarkkinat. Me olemme lanseeramassa niitä uudelleen. 150 pullon kaulaa. Meidän pitäisi parantaa meidän yhteismarkkinoita kaikilla alueilla. Toiseksi innovaatio. Euroopan jälleen teollistaminen, uudelleen teollistaminen, innovoiva talous ja tietysti energia. Huoltovarmuus on erittäin tärkeää. mahdollisimman alhaiset hinnat, joihin on varaan, ja ympäristön suojelu, joka täytyy ottaa huomioon. Energian, EUn energian sisämarkkinoiden käyttämisellä voimme saada parannuksia kaikille kolmelle alueelle. voimme käyttää ensinnäkin kaikkia jäsenvaltioiden kotoperäisiä resursseja ja kilpailla avoimilla energiamarkkinoilla. Saavuttaaksemme mahdollisimman alhaiset hinnat. Meidän pitäisi, meidän, meidän pitäisi myös koordinoida kaasun tai sähkön ostoja. Meillä on vahvempi asema neuvotteluissa ulkopuolisten tarjoajan kanssa tätä kautta. Pitäisi myös pitää huolta EUn isoista markkinoista vakailla säännöillä. Stabililla lainsäädännöllä ja hintavarmuudella, jotta voimme organisoida energian sisämarkkinat tarjotaksemme investoijille vakaat hinnat investoidakseen investoilla täytyy olla varmuutta. Ei enemmän tai vähemmän varmoja säännöistä sekä vastaisista energiahinnasta, koska mitään bisnessuunnitelmaa ei isolle investoinnille muuten ei voi laatia. Joten sisämarkkinat, energian sisämarkkinat pitäisi organisoida näin huoltovarmuuden edistämiseksi, kilpailukykyisten hintojen tarjoamiseksi ja totta kai ympäristönsuojelun kannalta. Mitä markkinoiden aikaansaamiseksi tarvitaan? Se on kolme asiaa, jotka ovat mietintäni kannalta tärkeimpiä. Olen esittelijänä EUn energia- ja vuosi sitten ennen mietintöäni. Niin komissio julkaisi tiedonannon energian sisämarkkinoista ja minun mietintöni oli vastaus komission tiedonantoon. Mikä on välttämätöntä? Infrastruktuuri tietysti, rajat ylittävät yhteydet. Pari minuuttia sitten herra Nemerovic. antoi teille laajasti informaatiota tästä asiasta. Ja tämä oli Liettuan prioriteetti, energiaprioriteetin sisällä. Erittäin tärkeä prioriteetti, ministeri, koska ilman yhteyksiä emme voi tehdä mitään. Ei ole energian sisämarkkinoita. Tarvitsemme maakaasuputkia, sähkön siirtoverkkoja EUn sisärajoilla. Meillä on jonkun verran rahaa verkkojen Eurooppa-välineessä, lähes 6 miljardia euroa. Ja meidän pitäisi käyttää näitä varoja tärkeimpien yhteyksien luomiseksi. Pitäisi ottaa myös itäiset ja eteläiset naapurit huomioon ne, jotka ovat mukana niin sanotussa energiayhteisössä, yhdeksän maata. Kolme osana itäistä kumppanuutta Ukraina, Moldova ja Georgia. Ja kuusi Länsi-Balkanin maata, jotka eivät ole vielä EUn jäseniä. On tärkeää esitellä meidän tavoitteemme ja esittäytyä heidän energiamarkkinoillaan. Se on meidän huoltovarmuudelle, niin kuin heidänkin, hyvin tärkeää. Energian siirtoverkot, resurssit, niiden kannalta markkinoiden laajentaminen on tärkeää niin, että käytämme sekä kansallisia varoja, yksityistä pääomaa, jossakin tapauksessa EU-varoja verkkojen Eurooppa-välineistä. Seuraavaksi. Me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä energian sisämarkkinoille. Ensinnäkin oikeudenmukainen pääsy siirtoverkkoihin, makasputkiin, kaik- pankkien, toimittajien, verkkoyhtiöiden täytyy päästä sinne. On välttämätöntä, että EUn ulkopuoliset yritykset haluavat uskoa meidän sisämarkkinasääntöihin. Tämä on oikeudenmukaisen kaupan kannalta tärkeältä. Tämä koskee myös siirto- ja jakeluverkkoja. Niitä täytyy olla samanlaisia ja yhteensopivia. Lähes jokaisella jäsenvaltiolla on oma koodistonsa. On säätelyviranomaisille erittäin tärkeää sekä kansallisille viranomaisille että EU-tason viranomaisille on tärkeää, että lähetään näitä. On myös tärkeää, että uusiutuvan energian tukiasteen täytyy olla johdonmukainen. On mahdotonta käydä kauppaa uusiutuvilla energialähteillä, uusiutuvalla, siihen perustuvalla sähköllä. Ja yhdessä maassa on valtavasti tukea ja toisessa hyvin vähän. Ei ole kaupalle mahdollisuuksia. Sort of dumping or something like that. Se on polkumyyntiä tai jotain. Askel askeleelta. Meidän pitäisi edistää kannustimia ei ainoastaan fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle, vaan myös uusiutuvalle energialle. Ehkä tämä toimii 2020, mutta se on erittäin tervettä meidän markkinoille, että meillä ei mitään kannustimia millekään energialähteelle. hintasääntelyn lopettaminen. Meidän ei pitäisi säännellä energian hintaa jäsenvaltioissa. Se ei ole kilpailukyvyn kannalta tervettä. Ja energian hinnan kannalta. Pitäisi muistaa, kuluttajat altissa asemassa oleva markkinoita. Osa heistä tarvitsee tukea. Ehkäpä 12-15 prosenttia heistä. Loppuille hintojen pitäisi olla täysin vapaat. Ja sitten käyttäjäystävälliset markkinat, kuten ministerikin mainitsi. Niiden luominen on erittäin tärkeää. Ja lopuksi. Me EU-na komissio ja parlamentti. Olemme hyväksyneet paljon lainsäädäntöä. Tärkein niistä on kolmas energiapaketti vuonna 2009 maaliskuussa Tsekin puheenjohtajakaudella. Sovimme jossa maaliskuussa 2009 siitä täytännön täytäntöönpanon takaraja oli 2009, kahden vuoden kuluttua. Kuten tiedätte, 18 maata ei vielä ole täytäntöön pannut tätä kolmatta energiapakettia. Sama pätee uskomattomaan määrään muuta lainsäädäntöä, esimerkiksi kaasuhuoltovarmuuslainsäädäntöön, joka on erittäin tärkeää. Varman maakaasutarinnan kannalta ydinturvallisuus tiedonvaihtomekanismit, hallitusten väliset sopimukset jäsenvaltioiden ja kolmatten maiden kesken energian alueella on erittäin tärkeää saada informaatiot neuvotteluita varten, jotta olemme voimakkaampia neuvotteluissa ulkopuolisten tohen kanssa. E, Euroopan laajuisen energiainfrastruktuurin rakentaminen, jne, jne. Te olette eri jäsenmaista. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot, hallituksemme, kansalliset parlamenttimme täytäntöön panisivat lainsäädäntöämme. Ja tässä on sisäisten energiamarkkinoiden suuri heikkous. Lainsäädäntö on olemassa, täytäntöönpano uupuu. Kolme vuotta sitten ehdotin Jacques Delorsin kanssa, entisen komission puheenjohtajan kanssa, Euroopan energiayhteisöä, jotain sellaista. Kolme vuotta sitten. Se alkoi poliittisena ideana. Mitä laatia yhteistä energiapolitiikkaa? Vähän samalla tavalla kuin yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kolme vuotta myöhemmin. Olemme lähes täytäntöön panneet tämän hienon idean. Saamme parlamentilta hienoa tukea myös komissiolta. Ja nyt lähinnä tarvitaan asetuksia ja painoa jäsenvaltiossa. Hieman lisävaroja rajat ylittäviin yhteyksiin. Ja kaikkien vapaan kaupan kannalta välttämättömien ratkaisujen täytäntöönpano energia-alueella. Sen jälkeen voimme odottaa tätä hintavarmuutta kilpailukykyiset hinnat, joihin ihmisillä on varaa, ympäristön suojelu ja ilmastonsuojelu. Paljon kiitoksia. Presidente per... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Siinä tuli esiin myöskin tämä intohimo, jolla teollisuusvaliokunnassa käsitellään näitä aiheita. Sitten seuraavaksi komission jäsen Oettinger ei päässytkään tänään paikalle. Hänelle tuli viime hetken ohjelmamuutos, mutta toivotan tervetulleeksi Philip Blon, joka on energia-asioiden pääosaston pääjohtaja komissiosta. Hän aina seuraa tämän valiokunnan työtä ja hän on aina ottanut parlamentin kannat huomioon. Eli Filip, ole hyvä. Well, President, Minister, Puheenjohtaja, ministeri, Euroopan parlamentin kansallisten parlamentin jäsenet. On hienoa edustaa Oettingeriä tänä aamuna. Tänään hän on nyt allekirjoittamassa eteläisen käytävän sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa – Tällä tavalla voidaan monipuolistaa kaasun saantia Eurooppaan ja vähentää riippuvuutta perinteisistä kaasun toimittajista. Kiitän puheenjohtajavaltiota Liettuata, Nebrovicia ja Tsemmaitaitisia. Vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa on erittäin keskeistä, koska on hyvin tärkeää, että meillä on lähentymistä, kun ajatellaan eurooppalaista politiikkaa ja kansallista energiapolitiikkaa, jotta pääsemme yhteisiin tavoitteisiimme. Ja sanoisin, että tätä keskustelua käydään nyt hyvällä hetkellä. Komissiolta on pyydetty ehdotuksia tammikuussa. Me valmistelemme kahta neuvoston kokousta, kilpailuneuvosto helmikuussa ja sitten energiahintaneuvosto ja siellä käsitellään myöskin sitten vuoden 2020 jälkeistä tilannetta. Ja yhteistyössämme neuvoston, parlamentin ja komission välillä, kun ajatellaan puitteita vuoden 2020 jälkeen, niin se on hyvin erilainen, kun verrataan sitä vuoden 2020 tavoitteisiin. Nehän lyötiin lukkoon vuonna 2008. Tämä on täydellinen myrsky, kun nyt ajatellaan energiapolitiikkaa, erityisesti kun ajatellaan, miten rahoituskriisi on vaikuttanut tilanteeseen ja lama. Sehän on tyrehdyttänyt investointeja vähähiiliseen talouteen. Sitten oli Fukushiman onnettomuus, joka on rajoittanut vähähiilisen talouden mahdollisuuksia. Sitten on liuskekaasu, vallankumous Yhdysvalloissa. Se on lisännyt kilpailu, kilpailua Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Ja myöskin on yhä enemmän huolestuneita siitä, kuinka korkeiksi energiahinnat ovat nousseet. Tulotaso ei ole noussut samaan tahtiin kuin energian hinnat, erityisesti johtuen Aasian fossiilisten polttoaineiden kysynnästä, mutta myöskin muista syistä. Jos nyt katsotaan perinteisiä ja pitkäaikaisia tavoitteita, eli että luodaan avoimet integroidut energiamarkkinat Eurooppaan – erityisesti kaasun ja sähkön osalta, niin voidaan sanoa tässä yhteydessä, että sisämarkkinoiden loppuun saattaminen ei ole mikään vaihtoehto, vaan kun ajatellaan nyt ilmastonmuutosta ja sen vaikutusten vähentämistä, niin tälle ei ole mitään vaihtoehtoja. Ja energian tiekartta 2015 se ei ole strategia, vaan siinä on vain selitetty, komission näkökulma pohjautuen taloudellisiin malleihin, niin meidän täytyy katsoa, mitä meidän täytyy tehdä joka tapauksessa. Ja yksi asia on se, että sisämarkkinat pitää saattaa päätökseen, mutta myöskin on tunnustettu, että me tarvitsemme enemmän sähköä, enemmän uusiutuvia energialähteitä, meillä pitää olla älykkäämpiä infrastruktuureita ja meidän pitää tehdä paljon energiatehokkuuden osalta, jos haluamme päästä tavoitteisiimme. Meillä on velvollisuus luoda olosuhteet, joissa energian hinnat ovat mahdollisimman alhaisia. Ja kuten Buzek juuri totesi, sisämarkkinoiden loppuun saattaminen sinänsä voi jo huomattavasti vaikuttaa siihen, että talous elpyy yleisemminkin. Ainoastaan komissio ja parlamentti eivät ole samaa mieltä näistä asioista. Me olemme järjestäneet kuulemisia vihreästä kirjasta koskien 2020 puitteita energiapolitiikkaa niin hyvin pitkälti ollaan samaa mieltä siitä, millaisia etuja on sisämarkkinoilla, ja paljon on tukea sille, että markkinoita integroidaan entistä enemmän sen sijaan, että sallittaisiin markkinoiden hajautuminen. Ja äskettäinen tutkimus, jonka komissio rahoitti, osoittaa, että mikäli sisämarkkinoita ei saateta loppuun, niin sen hinta on 40 miljardia-70 miljardia vuodessa. Eli jos sisämarkkinoita ei saateta päätökseen, silloin ei ole kilpailua eikä voida varmistaa energian toimituksia kustannustehokkaalla tavalla. Tämä koskee kaikkia hallituksia ja kaikkia yrityksiä. Kun ajatellaan ilmastopolitiikan tavoitteita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, niin meidän täytyy ne saavuttaa kustannustehokkaasti ja siksi sisämarkkinat ovat ehdoton ennakkoedellytys näille laajemmille puitteille. Komissiossa tehdään kaikki, jotta tätä viestiä voidaan välittää eteenpäin ja osoitamme hallituksille, että niillä on velvollisuuksia täytäntöön panna lainsäädäntöä, joka liittyy eurooppalaisiin energian sisämarkkinoihin. Ja täytyy todeta, millaista hyötyä tästä on koko Euroopalle taloudellisesti ja Eurooppa-ulottuvuus energiamarkkinoilla ei saa johtaa siihen, että kuvittelemme, että se vain siirtyy yhtäkkiä kansalliselta tasolta Euroopan tasolle. Kun ajatellaan energiakauppaa ja investointeja, niin meidän täytyy katsoa, millaisia mahdollisuuksia on toimia naapurimaiden kanssa, koska fyysiset yhteydet ja yhdistelmät ovat tärkeitä. Ja Meillä on kehittynyt kaasumarkkinoille jo solidaarisuutta, ja sitä pitäisi laajentaa myöskin sähkömarkkinoille. Sitten kun ajatellaan lainsäädäntöä, jota Busekin miettinyt ja teollisuusvaliokunta muutenkin on tukenut, niin meidän täytyy antaa uutta pontta sille, että saadaan aikaan eurooppalaisia verkostosääntöjä. Meidän täytyy miettiä julkista tukea ja erityisesti uusiutuvia energialähteitä, mutta myöskin kapasiteettimarkkinoita, ja meidän pitää paremmin ymmärtää, miten kustannukset ja hinnat vaikuttavat kilpailukykyymme. Yksi asia on kuitenkin selvää. Perusperiaatteena markkinat ovat osoittautuneet ehkä kaikkein tehokkaimmaksi välineeksi, jotta saadaan aikaan oikeat hinnat sekä tukku- että vähittäistasolla. Jos poliitikot eivät usko tähän periaatteeseen, niin sitten ryhdytään lyhyen aikavälin toimiin, jotka ovat ehkä haitallisia pitkällä aikavälillä ja estävät markkinoita toimimasta tehokkaasti. Kolme esimerkkiä. Ensinnäkin jäsenvaltioiden on hyväksyttävä uusi ja kattava lähestymistapa siihen, miten ne toimivat markkinoilla markkinoiden vääristäminen koskee monta osaa arvoketjua. Siin hintoja säännellään kuluttajien suojaamiseksi. No tietysti jotain siirtymäajan toimia tarvitaan, jotta markkinat toimivat tehokkaasti, mutta sitten on annettu alennuksia paljon energiaa käyttäville teollisuuden aloille. Se vaikuttaa sitten muiden maksamiin hintoihin esimerkiksi kotitalouksien energiahintoihin. Ja sitten on liikaa annettu tukea jo kypsälle uusiutuvien energialähteiden teknologialle. Ja myöskin on annettu julkisia tukia ainoastaan kansallisille toimijoille, jotta kapasiteettia jää myöskin varastoon. Ja nämä toimet vaikuttavat monimutkaisella, usein kielteisellä tavalla, mutta ennen kaikkea ne vaikuttavat huomattavasti rajat ylittävällä tavalla, erityisesti kun ajatellaan näitä yhteyskapasiteetteja. Ja meillä on oltava lähestyviä kansallisia poliitikkoja eikä eriytyviä. Ja toiseksi, kuten ministeri ja edustaja Busek totesivat, me emme voi suvaita sitä, että ei panna täytäntöön asioita, joista – on saatu aikaan sopu lainsäädännön tasolla parlamentissa ja neuvostossa. Kun asioista sovitaan, ne pitäisi panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, eikä voida hyväksyä sitä, että vahingoitetaan sisämarkkinoita sillä tavalla, että lainsäädäntö ei panna täytäntöön. Ja komissio käynnistää rikkomusmenettelyitä tai käyttää valtion tukisääntöjä tehdäkseen tämän asian selväksi. Kolmas energiapaketti hyväksyttiin vuonna 2009. Se piti olla käytössä maaliskuussa 2011 ja kaksi ja puoli vuotta myöhemmin edelleen on ongelmia direktiivin täytäntöönpanon osalta ja yhdeksässä tapauksessa komissio on edennyt tuomioistuimeen ja kolmessa asiassa on jo saatu perustelut lausunnot kolmea jäsenvaltiota vastaan. Me katsomme nyt myöskin kansallista lainsäädäntöä. Ja kolmanneksi täytyy katsoa valtavia investointitarpeita, jotta meillä on toimivat energiamarkkinat. Silloin tarvitaan riittävästi energian tuotanto- ja siirtokapasiteettia, ja jos ei ole markkinoita, niin investoja ei myöskään toteudu tehokkaasti, koska ei ole varmuutta siitä, mitkä todelliset puitteet ovat. Meillä pitäisi olla Euroopan laajuiset sisämarkkinat ja silloin investoijilla on sääntelyvarmuutta ja myöskin selkeät hintasignaalit markkinoiden toiminnan ja investointien osalta. Ja komissio käyttää valtuuksiaan, jotta jäsenvaltiot täysimittaisesti panevat täytäntöön sääntöjä. Tässä keskustelussa tärkeä asia liittyy siihen, että meidän täytyy keskittyä enemmän eurooppalaisiin ratkaisuihin, mitä tulee hintojen rakenteisiin. Ja me olemme valmistelemassa raporttia, kuten aikaisemmin totesin, helmikuun kilpailuneuvostoon tästä asiasta. Ja viime viikolla virasto, joka vastaa kansallisten sääntelyiden, sääntelijöiden koordinoinnista. Sieltä tuli valvontaraportti ja johtopäätökset ovat selvä. Kuluttajahinnat ovat jälleen nousseet Euroopassa vuonna 2012 noin 45 prosenttia sähkön ja 10 prosenttia kaasun osalta. Meillä pitää olla täysi avoimuus hintakehityksen syistä. Meidän pitää katsoa, millainen prosessi liittyy energiaan, vero, veroihin, eri kuluihin, siirtohintoihin. Ja komissio tekee omia tutkimuksiaan. Ja verotus on yli 50 prosenttia näistä hinnoista. Ja eri jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Energiamarkkinat sitten hoitavat muut asiat. Ja yksi osa, ja mitä pienempi tämä osa on, niin sitä vähemmän on kilpailua. Parlamenttien jäsenet, teillä on tärkeä rooli, mitä tulee politiikan valvomiseen kansallisella tasolla, ja te voitte myöskin vaikuttaa eurooppalaisiin politiikkoihin. Teidän täytyy varmistaa, että Euroopassa otetaan huomioon kansalliset ja alueelliset erityispiirteet. Ja komissio on usein kuullut, että hallitukset sanovat yhtä, mutta sitten kuitenkin tekevät jotain ihan toista. Eli jäsenvaltiot kyllä tukevat markkinoita, mutta käytännössä tilanne on hiukan toinen. Jos todella haluamme suojella kansalaisia ja yrityksiä korkeilta energiahinnoilta, niin paras tapa toimia ei ole se, että energia on halvempaa kuin sen kustannukset, mutta meidän täytyy varmistaa, että markkinat varmistavat sen, että hinnat ovat oikeudenmukaisia. Investoijat aina haluavat korkeampia hintoja, kuluttajat haluavat alhaisempia hintoja. Meidän pitää antaa markkinoiden määritellä se, mikä on tarpeen ja kannustaa sitten sen energiantuotantoa, jota tarvitaan. Kiitos. Ah, Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja sitten siirrymme keskusteluun. Täällä on hyvin paljon puheenvuoropyyntöjä, joten meidän täytyy nyt ehdottomasti noudattaa puheaikaa. Sääntöjen mukaisesti toimimme seuraavasti. Eli ensin kaksi kansallisten parlamenttien edustajien puheenvuoroa ja sen jälkeen yksi Euroopan parlamenttiin puheenvuoro. Eli kaksi, yksi, kaksi, yksi. Ja puheaika on kaksi minuuttia per henkilö. Ja täällä on jo 20 nimeä listalla. Ja niin, kuka haluaa puhua, niin teidän pitää täyttää tämä puheenvuoropyyntökaavake, joka on jaettu. Eli jos haluatte, niin voitte tämän toimittaa tänne. Ja seuraavaksi Birute Besaite Liettuan parlamentista, talousvaliokunnasta, Liettuan parlamentista. Olkaa hyvä. Mm-hmm. Gerbiamä ponia pirmininkė, e, noriu Hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia alustajia. Liettuan parlamentin jäsenenä kuulin ilahtuneena sitä, että paljon edistystä on saatu aikaiseksi Liettuan puheenjohtajakauden aikana energia-alalla. eu sisämarkkinoiden loppuun vieminen energia-alalla on päätavoite, sen tulisi olla päätavoite seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mielestäni seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ja sen jälkeenkin ei pitäisi jäädä yhtään energiasaareketta Eurooppaan. Riippumatta kaikista markkinoiden vapauttamisyrityksistä ja kolmannen energiaa paketin täytäntöönpanosta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana energiahinnat ovat olleet kasvamaan päin. Kuluttajat eivät mitenkään aktiivisesti muuta energiatarjoajiaan ja tarjoajat taas eivät toimi millään läpinäkyvällä tavalla silloin, kun nostavat hintoja. Kun puhutaan siitä, että neuvotellaan hinnoista kolmansien maiden kanssa, niin meidän tulisi puhua yhdellä äänellä. Siitä huolimatta tämän ei tulisi olla mikään yhden kerran julistus, vaan meidän tulisi pyrkiä aivan spesifeihin tuloksiin. Haluaisimme nähdä yhtenäisen EU-politiikan, joka koskee esimerkiksi liuskekaasua, kuten myöskin samanlaista politiikkaa, joka koskee uusiutuvia energialähteitä, jotta näin voidaan taata kilpailukykyiset hinnat. Kiitoksia. Parola ora, Atteli. Kiitos. Sitten Atelita Sahatoja. joka on Kosovon talousvaliokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Ehm, cara signora Sartori, io voglio Rakas Kiitoksia. Haluaisin Kosoven parlamentin nimissä kiittää tästä kutsusta. Ja nyt olemme mukana tässä keskustelussa, kun käsitellään EUn sisäisiä energiamarkkinoita. Haluaisin kertoa haasteista ja näkymistä Kosovossa Ja olemme iloisia siitä, että voimme kuulla nyt energian sisämarkkinoista ja että on mainittu myöskin Länsi-Balkanin maat. Ne ovat tulevaisuudessa mukana energian sisämarkkinoilla. Ja Kosovossa on ollut paljon haasteita ja ongelmia monilla aloilla, ja energia oli yksi niistä. Mitä tulee siirtojärjestelmiin, energian tuottamiseen, yhteenliittymiin ja niin edelleen. Yksi saavutuksista, joka on jo saatu aikaan, on se, että on yksityistetty jakelukanavia, mutta täytyy sanoa, että sekään ei sujunut kovin helposti. Hiljattain saatiin aikaan sopimus Serbian kanssa energiakysymyksissä ja odotamme, että pian voimme jatkaa syvällisemmin kohti energiamarkkinoita. Mitä tulee yhteisön säännöksiin, niin voin sanoa, että Kosovon parlamentissa jokainen laki, joka tulee käsiteltäväksi, tarkastetaan, eli sopiiko se yhteen yhteisön lainsäädännön kanssa. Ja sääntelyvirastomme pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä EUn kanssa, jotta tulevaisuudessa voidaan välttää tämänhetkisiä ongelmia, joita saattaa esiintyä ajan mittaan. Ja Kosovoa pitää valmistella siihen, että se on tehokas osa yhteisiä energiamarkkinoita tulevaisuudessa. Voin sanoa, että meillä on... Niin, no nyt puheenvuoro. Puheaika loppuu. Kiitos. L'ottimo saluto in Kiitoksia myöskin tästä italiankielisestä osuudesta. Ja seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen Pilar del Castillo kansanpuolesta. Olkaa hyvä. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille paneelin jäsenille, erityisesti puheenjohtajavaltion Liettuan edustajille. Ihan lyhyesti haluaisin esittää kysymyksen lähinnä komission edustajalle. Eli periaatteessa vaikuttaa siltä, että komissio julkistaa tiedonannon joka liittyy energiapolitiikan tavoitteisiin ja ilmastonmuutokseen. Eli tämä on tulossa ilmeisesti tammikuun loppupuolella. Olemme kuulleet näin tässä valiokunnassa ja kyseessä on valkoisesta kirjasta tai jostain vastaavasta. Ja tähän liittyen haluaisin kysyä näistä tavoitteista, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Meillähän nyt on tätä keskustelua täällä Eli on yksi, kaksi tai kolme seuraava askelta, miten komissio toimii, voitteko kertoa jotain, koska tämähän selkeästi tulee vaikuttamaan eri mahdollisuuksiin siitä, miten käytetään eri energialähteitä. La Kiitoksia. Ja sitten Dionysius Stamenitis. Hän on kauppavaliokunnan jäsen Kreikasta. Olkaa hyvä. Hyvät, hyvät kansallisten parlamentin edustajat. Euroopan energiapolitiikka kohtaa haasteita, koska on vaikea taata pääsy turvallisiin energialähteisiin – jotka ovat edullisia. Meidän täytyy myöskin pitää huolta hiilidioksidipäästöjen asteittaista vähentämisestä ympäristöystävällisellä tavalla. Kreikka pyrkii vähentämään riippuvuuttaan perinteisistä ää, hiilipohjaisista energialähteistä ja se pyrkii tiettyihin kynnystasoihin. Meidän takara. Ja me on 2014 energian sisämarkkinoiden kannalta ja 2015 kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi olla yhteydessä eurooppalaisiin verkkoihin ja sitten meillä pitäisi olla ympäristömuutosopimus. Me kreikkalaiset olemme oppineet talouskriisistä, että mitkä ovat hyvinvoinnin ja kuluttajien kannalta tärkeimmät asiat, mutta ympäristön suojelulla on, on kustannuksensa. Kreikan puheenjohtaja Kausi asetti tavoitteita energia politiikalle 2020 energiatavoitteet. Ja sitten meillä on energiapolitiikan 2000, politiikan 2030 tavoitteet, jossa pyritään kestävään kehitykseen ja energiahintoihin, joihin ihmisillä on varaa ja huoltovarmuuteen. Ja että energian tu- tuotanto tutkimu- ja tutkimus ja innovointi pyrkisivät tukemaan energiapolitiikan tärkeitä tavoitteita. Tärkeintä on, että energiapolitiikka tukee e EUn taloutta. Ja että voimme ottaa kansainvälisille energiamarkkinoille osaa kilpailukykyisiin hinnoin ja tarjota kilpailukykyiset hinnat kuluttajille. Ja myöskin turvaamaan teollisuuden, joka on avoin kasvaiselle kilpailulle. Kiitos Rune Erikseen Norjan parlamentista. Thank you very much. Uh, well... Kiitoksia. Hyvin toimivat markkinat ovat riippuvaisia yhteyksistä ja fyysistä infrastruktuurissa Pohjoismaissa. Meillä on hyvät, hyvin toimivat integroidut sähkömarkkinat, jota tukevat erilaiset yhteenliittymät maidemme välillä. Tämä on mahdollistanut myös sen, että olemme voineet saada aikaiseksi yhteiset sertifioidut markkinat Norjan ja Ruotsin välillä, mikä on myös oikein hyvä asia, kun halutaan viedä eteenpäin uusia uusiutuvia energialähteitä. Kokemuksen pohjattuminen olemme sitä mieltä, että hyvin toimivat markkinat toimivat parhaiten silloin, kun niitä yhdistetään toisiinsa. Mutta olemme sitä mieltä, että kapasiteettimekanismit sellaisena kuin ne muotoituvat eri jäsenvaltioissa saattavat väärentää markkinoita ja saattavat toimia esteinä markkinoiden yhdistämiselle ja Euroopan markkinoiden integroimiselle. Norja energiantuottajavaltiona voi tasapainottaa erilaisia uusenergialähteitä kaasun, maakaasun ja vesivoiman avulla. Kuitenkin täytyy ymmärtää se, että tällaiset toimitukset vaativat valtavia etukäteisinvestointeja ja me tarvitsemme kysynnän turvattua kysyntää. Jos nämä menettelyt ottaa huomioon, miten tulee sisältää eri verkkojen yhteenliittämismahdollisuudet. Nämä kaksi suurta hankettamme Saksan ja iso britannian kanssa, joita suunnittelemme, jos näin ei tehdä, niin nämä kaksi hanketta saattavat vaarantua. Ja niiden kohtalo saattaa olla vaakalaudalla tämän vuoksi. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten Euroopan parlamentin jäsen Vittorio Prodi. Presidente, Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin korostaa, että kun ajatellaan energiakysymyksiä, niin silloin pitää toimia Euroopan tasolla. Eli meidän pitää tehdä investointeja teknologiaan, joka on tehokasta, energian siirrossa. Esimerkiksi korkea jännite toimet ja tällaisella eurooppalaisella verkostolla voimme yhdistää eri energialähteitä ja näin voidaan parantaa tehokkuutta ja voimme hyödyntää sähköä ja tuulivoimaa ja parantaa tehokkuutta. Eli meidän pitää minimisoida tällöin tarvetta parastoida energiaa. Kyse on eurooppalaisesta infrastruktuurista ja meidän pitää toteuttaa tämä eurobondeilla mahdollisimman nopeasti. Ja sitten korostaisin vielä sitä, että meillä voisi olla järjestelmä, joka liittyy uusiutuvasta energialähteestä saatavan energiaan, esimerkiksi biomassasta. Ja myöskin meidän on huolettava maaperää huomioon ottaen ilmastonmuutos. Tällä tavalla voidaan saada aikaan synergiaa, joka parantaa maaperän tilaa ja myöskin parantaa energian toimitusvarmuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi Nihat Seibeski, teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Turkin parlamentista. Olkaa hyvä. Puhun turkkia. Ja tervehdin teitä Turkin parlamentin puolesta. Pyrin puhumaan hitaasti. Turkissa energian alueella, mitä energian kulutukseen tulee, se on asia, joka meitä Turkissakin pohdituttaa ja otan muutama asia siihen liittyen esille. EU haluaisi energian kulutuksen alueella pyrkii siihen, että Euroopan energian, että energian huoltovarmuus toimisi ja että hinnat olivat sellaisia, mihin ihmisillä on varaa. Tämä on erittäin tärkeää. Mutta eurooppalaiset ajatellen luonnonvarojaan eivät ole erityisen hyvässä asemassa Kaspian meri, Aasi, Keski, It, It, Lähi-Itä ovat niitä alueita, joissa energiaresursseja on. Ja Turkki voi toimia tällaisena kautta kulkukäytävänä siltana näiltä alueilta Eurooppaan ja tiennä luonnonvaroihin. Siitä syystä kaikki sekä tuotannon että kulutuksen kannalta voisi esittää erittäin tärkeää osaa. Viimeisinä vuosina EUn kulutus on kasvanut 1,6 prosentilla. Turkissa taas se on ollut 2,5 prosenttia. Seuraavana kymmenenä vuotena Turkin täytyy moninkertaistaa nämä luvut. Turkin kasvuaste näyttää erittäin korkea. Valitettavasti Meillä on ongelmia, jotka liittyvät Pohjois-Kyprokseen, joka on eristynyt alue. Uskon, että integraatio voi edetä. Rosalind Scott. Kiitos siitä, Rosalind Scott. maatalous- ja kalastusvaliokunnasta Britannian ylähuoneesta. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta, kiitoksia. Tämän vuoden eh, toukokuussa ylähuone, jossa olen puheenjohtajana, julkaisi kertomuksen EUn energiapolitiikasta sanoi, että yksikään maa ei ole energiasarke. Ja olen kovin ilahtunut siitä, että monet tämän kertomuksemme päätelmistä heijastuvat myös edellisten puhujien puheenvuoroissa, varsinkin kun tarkastellaan tuota liitäntöverkkojen tärkeyttä ja yhtenäismarkkinoiden loppuviemistä. Suurin haaste meidän mietinnössämme kuitenkin oli investointi. Osoittautui, että triljoona euroa pitää investoida energiaan kautta EUn vuoteen 2020 mennessä. Ja äskettäin pidimme seminaarin Lontoossa, jossa puhuttiin sijoittajille tästä asiasta. Hyvät uutiset ovat ne, että triljoonia euroja on olemassa tätä varten, mutta sijoittajia häiritsee politiikan epävarmuus sekä EU-ssa että jäsenvaltiotasolla. Nyt energiatrilema on hyvin tunnettu ajatus, mutta kestävyyden ja toimitusvarmuuden ja hinnan suhde täytyy pitää tasapainossa. Vaarana on se, että jos tehdään päätöksiä, jotka vastaavat erityisiin lyhyen aikavälin prioriteetteihin, ne täytyy tasapainottaa uudelleen myöhemmin. Ja tämä epäjohdonmukaisuus politiikassa nimenomaan häätää pois sijoittajia. Eli esimerkiksi 2020 uusiutuvien energialähteiden tavoite oli menestyksen investointien edistämisessä tuolla alalla. Mutta tämän jälkeinen epävarmuus häiritsee investoinnia ja olemme sitä mieltä, että myöskin tämä hiilitaso tulisi asettaa muuksi. Lisäksi olemme sitä mieltä, että meidän tulisi painottaa paljon enemmän paikallisesti jaettua energiaa ja sitä, että vaaditaan kuluttajia vähentämään energian kulutusta. Kollega Goebbels. Kiitoksia seuraavaksi Goebbels. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kun komissio lanseerasi energian sisämarkkinat, se lupasi, että hinnat laskevat Tiedämme hyvin, että näin ei käynyt. Nyt Philip Lau sanoo meille, että kun sisämarkkinat saadaan valmiiksi, sitten hinnat tippuvat. Se ei ole yksinkertaisesti totta, yksinkertaista syystä. Ensinnäkin kilpailua on vähemmän nyt, koska jotkut suuryritykset ovat nyt useammalla kansallisella markkinoilla. Tässä suurin osa kuluttajista on ikään kuin panttivankeja. Niillä heillä ei ole mitään neuvotteluasemaa. PK-yritykset ovat myöskin samassa asemassa suhteessa suuriin yrityksiin. Ja Euroopassa me haluamme eroon ydinenergiasta ja äh, liuskekaasusta ja puhutaan biopolttoaineista luopumisestakin, mutta pääsyy on, että energiamarkkinat eivät ole sen kummempia kuin muut markkinat. 90 prosenttia perusenergiasta, öljy, maakaasu, äh, uraani. Niitä myyvät valtioiden kontrolloivat yritykset. Ja sopimukset ovat valtioiden välisiä sopimuksia. Ja mitä näillä niin sanotuilla spot-markkinoilla tapahtuu, on puhdasta spekulointia. Tankkeri myydään kymmeniä kertoja ennen kuin se saapuu satamaan. Joten no mitään vapaata työmarkkinoita ei ole. Markkinoita dominoi kouralle yrityksiä. Voimme yksityistä niin paljon kuin lystämme EU-ssa. Parempaa diiliämme emme kuitenkaan saa kuluttajille. Ja ongelma yhteiskunnissamme on, että meillä on yhä enemmän energiaköyhiä. Meidän täytyy tukea heitä, jos haluamme, että he selvät hengissä. tässä ajassa. En voi täsmentää ajatuksia niin enempää. Se, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Magnus Brunner. Hän edustaa Itävallan parlamenttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia näistä kiinnostavista alustuksista ja Liettuan aloitteista. Meillä on kolme huomiota. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää pitkällä aikavälillä päästä näistä valtion tuista eroon, koska tavoitteenhan oli, että näillä tuilla tuetaan uutta teknologiaa markkinoille. Kuitenkin aikaisemmin esimerkiksi atomivoiman ja hiilivoiman osalta on ollut hyvin voimakkaita valtion tukia, ja meidän täytyy jo siirtyä näissä tuissa kohti uusiutuvia energialähteitä Euroopassa. Näinhän on jo joissain jäsenvaltioissa toivottu. Ja toinen kysymys, kun ajatellaan infrastruktuureja, niin todellakin nyt kiireellisesti tarvitaan infrastruktuureja, erityisesti näitä linjoja, joita tarvitaan Euroopan energiapolitiikassa. Jos esimerkiksi pohjoisessa on tuulivoimaa ja jos ei sähköä tarvita, niin sitten tällä tavalla sähköä voidaan toimittaa vaikka alpeille, koska ainoastaan hyvin vähän tällä hetkellä on mahdollisuuksia varastoida energiaa. Eli meidän täytyy laajentaa infrastruktuureita hyvin kiireellisesti ja hyvin korkeita investointeja tarvitaan tällä alalla. Monissa jäsenvaltioissa on jo vuosikymmeniä riidelty siitä, pitäisikö laajentaa 320 kilowatin liittymiä vai ei, ja mielestäni nyt tarvitaan selkeää eurooppalaista sääntelyä. Ja kolmanneksi puhuttiin tästä eriyttämisestä. No se on tietysti järkevää, eli tuotanto pitää erot, erittää verkostoista – mutta tähän liittyy myös kysymys siitä, että tämä koskee kaikkia eurooppalaisia yrityksiä, pieniä paikallisia toimijoita ja suuria ylikansallisia toimijoita. Ja tämä johtaa hiukan epäedullisen asemaan tiettyjen yritysten osalta. Ja tämä johtaa siihen, että byrokratia lisääntyy näiden yritysten osalta. Ja mielestäni näissä asioissa EU pitää hiukan katsoa sääntelyn eriyttämistä eri toimijoiden osalta. Kiitos. Pablo. Kiitos sitten Pablo Matos Mascarenio, Espanjan kansalliskokouksesta. Olkaa hyvä. Eh, no- Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme täysin samaa mieltä kaikesta, mistä on puhuttu tavoitteista. Eli energian sisämarkkinat ovat hyvin keskeiset, kun ajatellaan toimitusvarmuutta kaikissa jäsenvaltioissa pitää parantaa hintoja ja meidän pitää myöskin suojella ympäristöä. No sitten puhuisin asiasta, johon Pusek viittasi puheenvuorossaan, eli teollistamisen tehostaminen Euroopassa ja kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kuten Busek totesi, meidän pitää ehdottomasti parantaa hintoja ja saada aikaan se, että energiahinnat ovat mahdollisimman alhaisia. Ja on ehdottoman tärkeää, että parannetaan näitä yhteenliittymiä. Me olemme katsoneet hyvällä silmällä sitä, että on näiden hankkeiden hyväksytylle listalle otettu mukaan. Tästähän Neverovic puhui. Emme kuitenkaan usko, että kaikki Tähän 10 prosentin sähkötavoitteeseen voidaan päästä tässä aikataulussa, joten me katsomme, että meidän täytyy tehdä enemmän rahoitusponnisteluita yhteisön tasolla ja kaikissa jäsenvaltioissa, joissa tällä hetkellä on energiasaarekkeita. Ja sitten kun puhutaan näistä hinnoista, niin tietysti ne voivat laskea sisämarkkinoilla, mutta meidän täytyy myöskin analysoida, mitkä ovat ratkaisevat tekijät hintojen osalta kaikissa jäsenvaltioissa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että meidän pitää lisätä eurooppalaista kilpailua suhteessa kolmansiin maihin, vaan meidän täytyy myöskin jäsenvaltioissa katsoa, millä tavalla voidaan parantaa kilpailukykyä. Ja me olemme jo nähneet, että kun katsotaan hinnan rakennetta, meillä siihen liittyy eroja kaikissa jäsenvaltioissa ja yrityksissä ei ole samoja korkotasoja, Tähän liittyvät esimerkiksi sähkön hinta ja työvoiman hinta. Eli sähkön hinta pitää yhdentää, jotta voidaan varmistaa kilpailu sisämarkkinoille. Eli hintoja pitää saada lähemmin sisämarkkinoilla. Kiitoksia. Ja sitten Euroopan parlamentin jäsen Romana Jordan. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien kollegat ja pyytää kysyä heiltä erityisesti seuraavaa. Miten te näette, millä tavalla energian sisämarkkinoita tulisi kehittää tulevaisuudessa? Neljäs vapautuspaketti on nyt tulossa ja jokaisen tällaisen paketin kanssa puhutaan osittaisesta toimivallan siirtämisestä Eurooppaan. On puhuttu paljon tuista, siitä, että niitä tulee vähitellen, ne tulee vähitellen poistaa mutta haluaisin tietää, ovatko kansallisten parlamentin kollegamme sitä mieltä, että tarvitsisimme harmonisoidumpia sääntöjä, kun tuetaan uusiutuvia energialähteitä. Kaikkihan tietysti olemme samaa mieltä siinä, että uusiutuvia energialähteiden määrää tulee lisätä. Tiedämme myös, että se tarkoittaa sitä, että tässä täytyy vastata tiettyihin uusiin vaatimuksiin, jotka koskevat varastointikapasiteettia meidän tulisi, oletteko sitä mieltä, että meidän tulisi tälläkin alalla saada yhtenäinen eurooppalainen markkina-alue sen sijaan, että meillä olisi 27 eri markkina-aluetta? Millä tavalla meidän tulisi myös kehittää yhteistä energiapolitiikkaa suhteessa eri energialähteisiin, sillä nythän meillä on täysin erilainen näkemys esimerkiksi Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun puhutaan ydinvoimasta. Saksan päätös aiheuttaa myös teknisiä ongelmia. energiatuotannossa. Ja toinen osa kysymystä, niin koskee energiapolitiikkaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä tuli tällä esittämä ajatus, mutta haluaisin tietää, mitä kansalliset parlamentaarikot ovat mieltä siitä, mitä politiikkaa tarvitaan vuoteen 2030 mennessä ja mikä on tehty oikein tässä politiikassamme vuoteen 2020 mennessä. Mitä täytyisi parantaa? Haluaisin myös kuulla näkemyksenne markkinamekanismeista tällä alalla, päästökauppajärjestelystä. Ja oletteko sitä mieltä, että vuoteen 2030 mennessä todellakin tarvitsemme kolmea tavoitetta? Eli kasvanut vähentämistä ja lisäksi uusiutuvien energian lähteiden määrän lisäämistä ja tehokkaampaa energian käyttöä. Stanislav. Kiitos sitten Stanislav Ivan, Puolan talousvaliokunnan jäsen. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puolan tavoitteet noudattavat ja yhtenevät EUn tavoitteiden kanssa kilpailukyky, huoltovarmuus ja kestävä kasvu. Kuten herra Busek totesi, tärkeää on kilpailut markkinat. Ne ovat tärkeitä meillekin. Tässä on useampi ulottuvuus. Ensinnäkin verkkojen yhtenäisyys, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Ja infrastruktuurin rakentaminen vauhdilla. Tämä pätee myös älykkäisiin siirtoverkkoihin. Meidän täytyy keskittää toimemme paikallisen kapasiteetin hyödyntämiseen EU:ssa ja tämä pätee energiahuollon varmuuteen. Kuten muutkin EU-jäsenmaat, Puola on voi vapaasti valita energian miksinsä. Me tulemme käyttämään useampaa teknologiaa, mutta tulevaisuudessakin hiili on keskeisessä asemassa mutta tulemme myös kiinnittämään huomiota uusiutuvien energialähteisiin. Tulemme käyttämään enemmän maakaasua, kun Schwinoisen äh, terminaali avataan. Ja, ja Kirkin satama ää, äh, Kroatiassa tulee tarjoamaan vaihtoehtoisen maakaasun lähteen tässä näkökulmassa energiamiksin kannalta yrittäjien tehtävään tehdä lopulliset päätökset, ottaa huomioon kannattavuus. Eli meidän täytyy kiinnittää ja pitää yhtälön keskiössä kuluttajat. Jotkut energialähteet, vaihtoehtoiset energialähteet kehittyvät erittäin nopeasti. Ja on arvioitu, että vuonna, vuoteen 2020 mennessä niistä on tullut kilpailukykyisiä. Meidän täytyy silloin lopettaa näiden energialähteiden tukiaiset, muuten kilpailu vääristyy. joka vähentää markkinoiden kilpailua. Haluamme myös keskittyä ilmastopolitiikkaa vuoden 2030 jälkeen. EUn tiedepolitiikassa ilmastopolitiikkaan ja uusiutuvan energian liittyvät teknologiat ovat tärkeitä ja puhdas on eri, teknologia on erittäin tärkeitä puolella. Ei pidä taistella hiiltä vastaan energianlähteenä. Se on tärkeä lähde. Niin puolelle ja muillekin EU-jäsenvaltioille. Ja tässä on villakoiran ydin. Kiitos. Grazie. Io vi chiedo di rispettare. Kiitoksia. Pyytäisin, että pidätte kiinni puheajoista, koska muuten kaikille ei jää puheaikaa. Seuraavaksi Christian Giru, joka edustaa Romanian talo, parlamentin talousvaliokuntaa. Numele Senatului României, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat posibilitatea să... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta tänään näin tärkeään kokoukseen, kun ajatellaan Euroopan unionin tulevaisuutta. Kun muistetaan, että Romaniassakin on huolenaiheita liittyen energiariippumattomuuteen, niin voisin sanoa, että meillä on edessämme kaksi kysymystä, jotta voidaan varmistaa kaasun saanti Romaniassa. Ja, ja toinen Romanian haaste on se, että meillä on valtavasti potentiaalia tuottaa energiaa uusiutuvista energialähteistä, erityisesti vesivoimaa. Mutta kuten sanoin, minulla olisi nyt kolme kysymystä komission edustajalle. Ensinnäkin, missä vaiheessa on sääntelyaloite, joka liittyy energiahintoihin – ja onko jonkinlaista tukea uusiutuville energialähteille? Ja millaista edistystä on saatu aikaan, jotta voitaisiin kunnolla arvioida riskejä, jotka liittyvät liuskekaasun käyttöön jäsenvaltioissa? Signora Kiitos ja sitten Euroopan parlamentin jäsen Andres Berea. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut tästä keskustelusta. Tämä kiinnostavaa tätä pitää vielä syventää. Mutta komission edustajalle kysymys. Te sanoitte, että valtionavut väärentävät markkinoita ja olen tästä samaa mieltä. Ja uusia tapauksiahan on viety tuomioistuimeen. Eli voisitko kertoa näistä tapauksista, joita nyt tutkitaan? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys. Mitä toimia on komissiolla suunnitteilla, jotta voidaan edistää energian yhteismarkkinoita ja mikä merkitys on uusiutuvilla energialähteillä. Komissiokin käsittelee näitä asioita, eli kuinka tärkeä rooli on uusiutuvilla energialähteillä Euroopan tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt seuraavaksi Varona Radan edustaja, entinen Euroopan parlamentin jäsen ja tällä hetkellä talousasioiden valiokunnan puheenjohtaja Slovakian parlamentista. Olkaa hyvä. Mikrofon. Mikrofon. Okay. So I forgot, you know, just its function. <laughs> Ďakujem teda ešte. Niin, unohdin, miten se toimii. Kiitoksia puheenvuorosta, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin arvostaa komission ja parlamentin ponnistuksia, kun ne ovat pyrkineet viemään energian sisämarkkinoita menestyksellisesti loppuun ja pääsemään eroon energiaeristäytyneisyydestä, jota monissa maissa on. Muistan, että kaasukriisin 2008-2009 jolloin kaasuhanat väännettiin kiinni Keski- ja Itä-Euroopan maihin. On tärkeää siis pyrkiä löytämään tapoja liittää sähkö- ja kaasuverkot toisiinsa niin, että voimme tulevaisuudessa välttää tämän kaltaiset tilanteet. Meillä on useita tärkeitä tällaisia hankkeita Slovakiassa, liitämme Puolan, Unkarin kanssa kaasuverkkoja ja Unkarin kanssa myös sähköverkkoja toisiinsa, joten mielestäni on tärkeää, että voimme olla mukana tämän kaltaisessa työssä. Se on tärkeä osa energiamarkkinoiden harmonisointia. Haluaisin myös vastata siihen, mitä täällä Romana Jordan sanoi, joka kysyi meiltä kansallisilta parlamentaarikolta, että mitä mieltä olemme kansallisten sääntöjen ja tukien harmonisoinnista, kun puhutaan sekä fossiilisista polttoaineista että uusiutuvista polttoaineista. Mielestäni nyt on oikea aika komission parlamentin harmonisoida nämä säännöt, sillä kansalliset sääntelijät eivät useinkaan toimi niin kuin niiden pitäisi toimia vaan meidän täytyy vähentää sääntelyä ja samalla toisaalta täytyy varmistaa näiden järjestöjen riippumattomuus niin, että meillä on läpinäkyvä tilanne. Ja niin, että yrityksemme voivat toimia myöskin talouskriisin aikana. Kiitoksia. Signor Lina. Kiitoksia seuraavaksi Lina Balsis, joka on Eurooppa-asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja Liettuan parlamentista. Olkaa hyvä. Linas. Eh, grazie, grazie presidente. Eh, Gerbimie kollegos. Eh. Kiitos. Euroopan energiamarkkinoiden tehokkuus on yksinomaan kiinni siitä, kuinka nopeasti EU tekee päätöksiä siitä, haluaako se investoida fossiilisiin polttoaineisiin vai asteittain lupaaviin uh, äh, uusiutuvien energialähteisiin. Haluaisin kiistää sen myytin, että tuet uusiutuvalle energialle ovat massiivisia. Jos aurinkoenergia tai tuulienergia saa tukea, niin vuosien myötä se tulee kyllä tuottamaan kilpailukykyistä energiaa. Tanska on tästä esimerkki. Tasalta ydinenergiaa on tuettu 50 vuotta, ja se on valtavaa tukea. Uusiutuvat energialähteet ovat ainoa alue, joka takaa energiaa itsenäisyyden, riippumattomuuden ja huoltovarmuuden. Annetaan ihmisten päättää, mitä energiaa he haluavat käyttää. Meillä oli Liettuessa kansanäänestys ydinenergiaa vastaan ja toivon, että emme rakenna uutta ydinvoimalla. Annetaan ihmisten investoida mikroenergian tuotantoon. Jokainen talo, rakennus voi tuottaa aurinkoenergiaa joten vetoaisin Euroopan parlamenttiin, että se tukee energian ja kotitalouksien tuottaman energian varastointia tallentamista. Tarvitsemme myös älykkäitä siirtoverkkoja, muuten verkot eivät ole toisensa kytköksissä. Ja lopuksi meidän täytyy taistella ankarasti erittäin aktiivista, aktiivista liuskekaasua ja ydinvoimalobbia vastaan. Nämä teollisuuden alot ovat huomanneet, että uusiutuvat energialähteet ovat tehokkaita ja halpoja. Ne tekevät kaikkensa taistellakseen niitä vastaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Gianluca Benamatti, joka on Italian talousasioiden valiokunnan jäsen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä, koska tämä on hyvin tärkeä asia myöskin Italiassa, eli eurooppalaiset Euroopan sisämarkkinat. Tämä on täysin välttämätöntä meille ja meidän täytyy lisätä kilpailua yritysten välillä Euroopassa ja jäsenvaltioissa. Ja tähän liittyen kaksi huomiota, koska nämä aiheet ovat tietysti hyvin tärkeitä, eli infrastruktuurit ja yhteenliittymät ja sääntely. No, yhteenliittymistä ja infrastruktuureista, sehän on keskeinen kysymys. Ja meidän täytyy ottaa nämä kysymykset huomioon ja ajatella myöskin alueellista sähkön tuotantokapasiteettia, joita on eri puolilla Eurooppaa. Joissain maissa on hyvin paljon uusiutuvia energialähteitä ja esimerkiksi omassa maassani on myöskin kaasua, niin mielestäni tämä on seikka, joka täytyy ottaa mukaan tähän keskusteluun. Ja myöskin se, että meidän täytyy ottaa toimituskysymykset huomioon, se on strateginen kysymys. Meillä on näitä eteläisiä käytäviä, mutta myöskin täytyy hyödyntää reservejä, joita on löydetty Välimeren itäosista. Meidän täytyy nopeasti panna täytäntöön kolmas energiapaketti ja meidän täytyy myöskin varmistaa kansallisten energiamarkkinoiden toimivuus. Tällä tavalla voidaan luoda eurooppalaiset energiamarkkinat, jotka ovat kilpailukykyiset ja jossa kaikki ovat samalla viivalla. Ja lopuksi vielä kaiken tämän lisäksi, nyt kun me määrittelemme tavoitteita joita komissio sitten esittelee vuoteen 2030 asti, niin näihin tavoitteisiin ei päästä, mikäli meillä ei tälle kaudelle ole luotu vahvoja energian sisämarkkinoita. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Igor Radenovic. Hän on Kroatian parlamentin talousvaliokunnan puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten kolmas energiapaketti on pantu täytäntöön. Ja tietysti meillä on monia avoimia kysymyksiä, Esimerkiksi slovenialainen ja muut kollegat ovat tästä puhuneet, mutta katsoako paneeli, että tämä suuri työ, joka meillä edessämme, eli energian uudet infrastruktuurit, sehän on aika suuri haaste. Ja meidän täytyy, ennen kaikkea kuten Busek sanoi, niin meidän täytyy tehdä taloudellisia uudistuksia, koska uudistukset eivät ole mahdollisia, ellei energiakysymyksiäkin tarkastella uudelleen. Meillä pitää olla sääntelyä ja sääntöjä energiakysymyksissä, mutta myöskin jakelussa ja toimitusvarmuudessa. Ja olen iloinen siitä, että kyse ei ole pelkästään EU-sta, vaan myöskin mukana on itäisiä rajanaapureita mukana ja myöskin Länsi-Balkanin valtioita. Tämän mielestäni erittäin hienoa ja tämä muistuttaa meitä siitä, että tänään järjestetään suuri kokous, jossa myöskin on vahvistettu se, että vaihtoehtoinen kaasuputki rakennetaan Etelä-Eurooppaan ja tällä tavalla voidaan varmistaa kaasun toimitus Eurooppaan. Bakussa Azerbaidžanissa on myöskin Länsi-Balkanin edustajia paikalla ja siellä keskustellaan sopimuksesta, joka sitten vaikuttaa siihen, että voidaan laajentaa kaasuverkostoa tällä alueella. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitoksia. Ja sitten Davide Krippa, joka on Italian parlamentista. Eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää teitä vieraanvaraisuudesta ja siitä, että käsittelemme nyt näitä aiheita, koska meidän täytyy analyyttisesti käsitellä energiakysymyksiä. Mutta haluaisin ensinnäkin puhua siitä, millaista tuotantokapasiteettia meillä on esimerkiksi Italiassa, mutta myöskin muissa Euroopan maissa. Eli millä tavalla tätä yksittäisten maiden kapasiteettia hallinnoidaan. Italiassa on kaksinkertaista kapasiteettia tarpeisiin verrattuna. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että monia laitoksia suljetaan Euroopassa. Ja millä tavalla sitten valitaan nämä laitokset? Onko kyse pelkästään taloudellisista kriteereistä vai otetaanko huomioon myöskin esimerkiksi hiilidioksidipäästöt eri tuotantolaitoksista ja sitten ympäristövaikutukset. Tämä on mielestäni aika tärkeä kysymys, kun otetaan huomioon syrjintäkysymykset ja mietitään sitten tulevaisuuden näkymiä ja sitä, että päästään uusiutuvien energialähteiden tavoitteisiin Euroopassa. Ja sitten jakeluverkoston keskittyminen. Jos Eurooppa menee älyverkkojen suuntaan, eli tällä tavalla voidaan hyvin pienissä tuot laitoksissa toimia energiakysymyksissä, niin meidän täytyy kuitenkin katsoa, että energiamarkkinat ovat hyvin keskittyneitä suuriin tuotantolaitoksiin. Meillä on nyt siirtymävaihe energiakysymyksissä ja älyverkot eivät ole ihan vielä saavuttaneet tavoitteitaan. Ja energiamarkkinoilla pitää olla monimuotoisuutta, eli meillä pitäisi olla erilaista tuotantoa, kun ajatellaan paikallista energiankulutusta, eikä vain sitä, että myydään ja tuodaan valtavia energiamassoja, niin kuin aikaisemmin on tehty. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Zenon Basei Ziti. Kosovon teollisuusvaliokunnasta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Kiitos, rouva puheenjohtaja. Meidän mielestämme on tärkeää jakaa informaatiota keskenämme. Mehän ei ole vielä EU-maa. Kosovo kiinnittää erityistä huomiota energiasektorin vapaiden kilpailujen markkinoiden luomiseksi me olemme tehneet joukon konkreettisia toimia luodaksemme oikeellisen säätelyn kehikon sille. Olemme saneranneet uudelleen rakenteistaneet energiasektoria ja tukeneet paikallisia aloitteita ja projekteja. Mitä energiasektorin lainsäädäntöön tulee, vaan kertoa teille, että olemme hyväksyneet jo kuusi energiaan liittyvää lakia. Energia, sähkö, sä, sä, säätelyvirasto, kaukko, lämmitys, energia, tehokkuus ja energiayrityslainsäädännöt. Olemme hyväksyneet myös ää, hallinnollisia sääntöjä, menettelyjä ja metodologioita. Ne ovat hallituksen ja ministeriöiden säädöksiä mitä EUn energialainsäädäntöön tulee, voin sanoa, että meidän lainsäädäntömme on lähennetty EUn kakkosenergiapakettiin, joka on johtanut energiantuotannon sektorin saneeraukseen, reformiin ja sen avaamisen kilpailulle. Energiahuollon varmuus, energia on tärkeää meille. Ja myös uudistuvat energiavarat ovat tärkeitä meille, samoin kuin energiatehokkuus. Olemme äh, luonneet myöskin energian ja olemme hyväksyneet energiastrategian ja toimimme puhtaasti strategian pohjalta maassamme. Kiitoksia. Ja sitten Antti Kaikkonen, joka on Suomen eduskunnan edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia alustuksista. Oma kysymykseni koskee sähkön jakeluverkkoja ja niiden omistusta. Sähkön jakeluverkot ovat pääsääntöisesti monopoleja, joissa asiakkaan ei oikeastaan auta muu kuin maksaa yletty hinta. Aika usein on siis säänneltyjä eri tavoin lainsäädännöllä. Mutta oikeastaan kysymykseni alustajille on, onko teidän mielestänne merkitystä sillä, kuka omistaa sähkön jakeluverkot? Voiko omistaja olla julkinen tai yksityinen? Onko sillä teidän mielestänne merkitystä? Tai sillä, onko omistus kansallista EU-alueella, Euroopan unionin alueella olevaa, vai voiko omistusta, sähköverkkojen omistusta mielestänne päästää myös Euroopan unionin ulkopuolelle? Tarvitaanko tässä asiassa mielestänne Euroopan unionin tasoista sääntelyä? Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Kollegoiden puheenvuorot on nyt käyty läpi, eli kiitoksia, että piditte kiinni puheajoista. Tällä tavalla voimme vielä kuunnella muutaman vastauksen. Ja ensin ministeri Neverovic, eli viisi minuuttia per henki. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Well, let me just uh, say... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, haluaisin vain kiittää kovasti tästä mahdollisuudesta saada kuulla kansallisten parlamentin jäsenten näkemyksiä, Euroopan parlamentin jäsenten näkemyksiä. Se ehdottomasti vahvistaa sen suunnan, johon olemme menossa, eli että kansallisten järjestelmiemme integrointi yhdeksi yhtenäiseksi eurooppalaiseksi järjestelmäksi on oikea suunta. Kiitän kovasti siitä, että olette vahvistaneet käsityksemme siitä, että näin haluamme myös lisätä kilpailukykyä ja näin haluamme tuoda tehokkuutta energiahinnan muodostukseen sekä sähkön että kaasun puolella. Ja varmastikin sitten pohdimme tätä myös, kun siirrymme kohti kaikkein tärkeintä kohtaa, eli täytäntöönpanoa. Se, mitä kuulemme teiltä, on, että on erittäin tärkeää ryhtyä täytäntöönpanemaan sitä, mikä nyt on esillä, että saamme konkreettisia tuloksia. Kuten on todettu, joissakin tapauksissa meidän täytyy saada aikaiseksi lopputuloksia ja tätä varten täytäntöönpano on oleellista. Luulisin, että kun olemme vahvistaneet nämä kertomukset neuvostossa, niin jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon tilanteen. Meillä on yksi vuosi aikaa ennen kuin täytäntöönpanon määräaika tulee täyteen yhtenäismarkkinoilla. Ja uskoakseni jäsenvaltiot käyttävät varmaan tämän ajan hyvin hyödykseen varmistaakseen sen, että emme ohita tuota määräaikaa. Olen varma siitä, että tämä keskustelu on myös erittäin hyödyksi tässä suhteessa. Kiitoksia kovasti. Grazie, ministro. Kiitoksia. Ja sitten Busek, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvät kollegat, ystävät kansallisista parlamenteista. Kiitoksia kaikista huomioista. Muutama loppuhuomautus. Energian sisämarkkinoista on puhuttu jo kahteen kertaan Eurooppa-neuvostossa, eli pääministerit, presidentit ja kanslerit puhuivat tästä vuonna 2013. Ja nyt neuvoston ja pääministereiden velvollisuus on poistaa energiasaarekkeet Euroopasta. Ja näin pitää toimia vuoteen 2015 mennessä, eli meidän pitäisi olla täysin yhteydessä toisiimme. Meidän täytyy muistaa tämä aikaraja, eli 2015 viimeistään. Meillä pitää olla erinomaisia rajat ylittäviä yhteyksiä. Ja toinen tärkeä asia, käyttäjäystävälliset markkinat. Se on meille kaikille hyvin tärkeää. Kaiken pitää keskittyä kuluttajiin, yrityksiin tai yksityishenkilöihin – ja kaikki yhteistyömahdollisuudet tietotekniikka teollisuuden kanssa on tarpeen. Kukaan ei halua hukata aikaa siihen, että pitää tarkistaa markkinoilta kaikki, vaan meillä pitää olla jonkinlainen neuvoa antava taho, joka kertoo, miten valita jakelija tai energiantuottaja. Sitten kysyttiin johdonmukaisuudesta lähestymistavasta uusiutuvien energialähteisiin. 100, kohdassa 194 sopimuksessa, Lissabonin sopimuksessa on todettu, että jokainen jäsenvaltio päättää omasta energiamiksistään ottaen huomioon kaikki ympäristösäädökset tietysti. Tämä nyt on päivän selvää. Se on todettu kohdassa 190. Mutta tältä pohjalta voidaan sanoa, että jos haluamme katsoa, onko Euroopassa liuskekaasua, niin sitä pitäisi hyödyntää, koska se auttaa energiakysymyksissä. Se auttaa myöskin kilpailukykyämme tulevaisuudessa. Sitten jakeluverkoista esitettiin kysymys. No, teoreettisesti ei ole merkitystä, onko omistaja yksityinen tai julkinen taho. Meillähän on omistajuuden eriyttämistä ja kaikilla pitäisi olla vapaa pääsy verkostoihin. Kyse on sekä eurooppalaisista että muista yrityksistä. Eli tämän pitää olla oikeudenmukainen tilanne kaikkien kannalta. No sitten kansallinen kapasiteetti, korvausmekanismit. Niissä pitää ottaa huomioon energian sisämarkkinat, avoimet yhteiset sisämarkkinat EU:ssa. Eli meidän on pidettävä huolta kansallisesta järjestelmistä nyt, ennen kuin täydellisesti avataan markkinat. Ja sitten lopuksi vielä pari lyhyttä huomiota. Goebbels teki tärkeän huomion energiahinnoista. No tietysti on vaikea ratkaista kaikkia ongelmia, mutta yksi ongelma liittyy öljyn indeksointiin suhteessa kaasun hintaan. Ja mehän tiedämme, että seuraavissa neuvotteluissa, kun mietitään pitkän aikavälin sopimuksia, niin tämä täytyy muistaa, koska meidän täytyy asteittain vapauttaa myöskin kaasumarkkinoita. Meillä on vähittäismarkkinat, ja niitä ei ole vielä kunnolla järjestetty. Ja sitten viimeinen huomio. Olen iloinen tietyistä huomioista Turkista ja Kosovosta koskien energiayhteisöä. Haluaisimme, että Turkki ei ole pelkästään tarkkailijana energiayhteisössä, vaan myöskin haluaisimme sen jäseneksi sinne. Ja on tärkeää, että valmistelemme strategiaa seuraavan kymmenen vuoden ajaksi kun ajatellaan energiayhteisöä. Ja henkilökohtaisesti tunnen olevan vastuussa myöskin siitä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Philip Lowe, eli energia-asioiden pääosaston puheenjohtaja. Niin Goebbelsillä on vielä jotain lisättävää. Olkaa hyvä. Kysymys vain. Missä on vapaat markkinat, kun meillä on kartelleja kuten OPEC? tai yritykset kuin Gazprom. Jätän sen tähän. Philip Lowe vastaa kaikkeen. Kiitos puheenjohtaja. Tässä oli 22 puheenvuoroa ja tuon viimeisen kerran 23. Keräsin paljon kysymyksiä itselleni, mutta anteeksi sen mainitsen jokaisen pohjan nimeä. Se olisi vähän vaikeaa. Ensiksi liittyen kaikkiin puheenvuoroihin sanoisin, että täällä on yhteinen huoli yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. Mukaan lukien halu hyötyä markkinoiden integroitumisesta. Otetaan huomioon kansalliset erityispiirteet ja valinnat, jotka on tehty energiamiksin suhteen. Ja verkkojen yhdistämiseen liittyy aitoja ongelmia, erityisesti idässä. Tämä liittyy myöskin kilpailijoiden määrään markkinoilla. Jos haluaa kehittää Euroopan tason politiikkaa tai strategiaa hintojen hillitsemiseksi, tarvitaan avoimia markkinoita, että kansallisia, eurooppalaisia ja ei-eurooppalaisia tahoja on kilpailemassa. Eikä pidä aliarvioida. omien fossiilisten polttoaineiden lisäkehittämistä silloin, kun niitä voi kehittää kestävästi. Bulgarian, Romanian, Kyprokseen rannikolla on perinteisiä maan kaasulähteitä, joita pitäisi hyödyntää meidän mielestämme, joita voidaan hillitä hintojen nousua, jota globaalisti kohtaamme. Ja sitten liuskekaasu, jossa on oikeat niiden hyödyntämiseen liittyvät kestävyyssäännöt, ja olemme tehneet vaikutusarvioinnin ja toivomme tammikuussa julkaisevamme tiedonannon liuskekaasun hyödyntämisestä. Se voi mahdollisesti antaa panoksensa jos voimme määritellä kestävyyskriteerit. Ja sitten uusiutuvista energialähteistä sanoisin, kuten energiatiekartassa lähes kaksi vuotta sitten todettiin, kaikissa energiamiksi liittyvissä päätöksissä ja skenaariossa niistä tulee, ne tulevat olemaan pääenergiaan lähde, jos otamme hiilestä luopumisen vakavasti. Jopa ydinvoimaa ja talteen, hiilidioksidin talteenottostrategiassa tarvitaan uusiutuvia energiaa. Samoin myös energian säästön yhteydessä, mikä on vaikeaa. Ja uudistuvan energian täytyy olla kilpailukykyistä ilman tukia, se niin kuin maakaasun. Ja Loppujen lopuksi ydinenergiakin pitäisi olla kilpailukykyistä ilman tukia, jotta markkinat toimisivat. ydintekijä ja strategian täydentäjä on se, että ei ainoastaan luoda avoimet markkinat, vaan niitä pitää myös valvoa, vahtia. Niin, että tarjonta on kilpailtua, uusiutuvilla ei ole tukia, teknologia on kypsää, sitten kun teknologia on kypsää, sitten ää, epäkypsää teknologiaa pitää avoimesti tukea. Niin, että tuet voidaan kohdistaa tehokkaasti, niin kuin Espanja ja Kreikka. Maa tässä tuuli puhaltaa myöskin Pohjanmeren offshore-tuotanto, tai milloin aurinkoenergia on jatkuvaa. Sillä voi olla valtava panos. Siksi kapasiteettimme on usein kuitenkin siellä missä alueilla, jotka eivät ole sen enempää kysynnän kuin tarinan kannalta ihanteellisessa paikassa ilmaston kannalta. Meillä on mahdollisuuksia monipuolista tarjontaa. Se on hyvä asia. Ja verkkojen yhdistäminen on olennaista. Kapasiteettimekanismit myös. Niillä on haittana markkinoiden pirstäminen uudelleen ellei niitä avata ei-kansalliselle tarjonnalle. Ja ne täytyy, jos ne haluaa oikeuttaa. Tässä täytyy määritellä, onko tuotannon riittävyydellä riittävyyteen liittyviä ongelmia, niin kun kapasiteettia pohditaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että tarvitaanko harmonisoitua lähestymistapaa uusiutuvia ja kapasiteettimekanismeihin – liittyviä kysymyksiä oli, saitte kustannukset tehokkaista uusiutuvien tuesta ja kapasiteettimekanismien integroinnista marraskuussa tiedonannon. Ne näyttävät mukavilta, mutta komissio valmistelee valtion aputukia ensi kesäksi. Ja voitte odottaa, että nämä valtion apu suuntaviivat puraisevat, niillä on hampaat suhteessa valtioon. Tämä liittyy myöskin ää, näihin antitrusti tutkimuksiin, myöskin öljyn indeksointiin. Niillä pitäisi olla tuloksia. Niillä on ollut vaikutuksensa myöskin verkostojen omistuksen ja hallinnan erottamisessa, koska ne muuten ehkäisevät kilpailua. Herra Gebbesin kommentteihin liittyen sanoisin, että olen täysin samaa mieltä Busekin kanssa, että EU-lainsäädännössä ei puhuta mitään omistajuudesta. Kysymys on, toimivatko kaikki reilusti markkinoilta? Tämä kysymys otetaan mark- sisämarkkinasäännöllä ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa huomioon. Jos mä saisimme otteen OPEKista, sen markkinavaikutuksista, me voisimme tekemään näin, jos meillä olisi näyttöä. Tehokasta näyttöä voisimme tehdä näin. Jotta kuitenkin tämän taloudellisen ja poliittisen ympäristön, missä elämme opekin suhteen. Mutta komissio ei epäröinyt tutkimuksen aloittamista. maakaasun toimittamista Itä-Euroopasta, eikä se ole epäröinyt jotenkin isojen pelaajien oikeuteen viemisen tapauksessa. jotka ovat toimineet Euroopan energiasisämarkkinoilla tavalla, joka ei hintojen hillitsemisen kannalta ole hyvä. En ole herra Gömpäs vielä sitä viranomaista, joka sanoi se, että hinnat laskisivat markkinoiden vapauttamisen seurauksena. Minulla ei mitään näyttää, että näin on sanottu. Se olisi hölmöä sanoa. Asian puoliksi täynnä, puoliksi tyhjä. Tokkutasolla energiahinnat Vaan nousseet vain puolet siitä, kun panokset. Miten edistystä on tapahtunut? Nämä ovat meidän sisämarkkinatiedonannossa. Tämä on myös hinta- ja kustannusraportissa ensi vuonna. Edistystä on vielä paljon edessä. Meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota vähittäismarkkinoihin. Useammat puhujat. painottivat jakelujärjestelmien avaamisen merkitystä, että pitäisi keskittyä hajautettuun energiantuotantoon, jotka luovat uusia kilpailijoita ja uusia markkinoille tulijoita. Joten edistyksellä on vielä pitkä tie, mutta se, että emme ole vielä saavuttaneet kaikkea, ei merkitse, että pitäisi luovuttaa. Kiitoksia. Tähän ei vielä hiukan aikaa. Ja vielä Busek, olkaa hyvä. Our colleague Goebbels is giving... Kiitoksia. Kollega Goebbels esittää todella, todella tärkeitä kysymyksiä. Olen aivan samaa mieltä sitä, että omistajuudesta lainsäädännössä ei mainita mitään, mutta tästä eriyttämisestä puhutaan kyllä. Se on oleellista, kun puhutaan markkinoiden hyvästä kilpailusta. Pitää katsoa siis kansallisia olosuhteita. Lainsäädäntö vaatii ja tarjoaa joustavuutta, aivan kuten Itävallan ystävämmekin täällä vaati täytäntöönpanossa edellyttämissäännöksissä. Järjestelmät ovat erilaisissa eri maisissa ja sata johtaa valtaviin ongelmiin, säännöstä ongelmiin, jos tätä omistajan yrittämistä painottaa niin kovasti, mutta ilman sitä niin emme voi saada vapaita avoimia markkinoita, tässä on kilpailua. Se on tärkeä kysymys. Mutta meidän tulisi pysäyttää kaikki monopolipyrkimykset markkinoilla. OPEC-maiden kanssa se on hyvin vaikeaa, senhän me tiedämme. Mutta ehkäpä Shell Oil Yhdysvalloissa voisi auttaa tässä asiassa. Ja ehkä jos katsotaan viimeistä 10-20 vuotta, niin saattaa nähdä suuria eroja öljyhinnoissa markkinoillamme. Myös silloin, kun meillä on näin vahva monopoli. Eli ei tässä muutoksitta ole päästy. Ja lisään tähän sen, että jos halutaan esimerkiksi Gazpromin heikentämistä, tarvitsemme lisää liuskekaasua, nestemäistä kaasua ja niin edelleen. Silloin tällä, tämän kautta monopolit voidaan rikkoa. Tähän suuntaan pitäisi siirtyä. Grazie, avete sentito anche la dialettica. Kiitoksia. Tässä näitte vähän tätä komission ja parlamentin välistä keskustelua. No, neuvosto vielä puuttuu kolme, näistä kolmikantaneuvotteluista. No niin, nyt haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. Tämä on ollut hyödyllistä keskustelua. Oli hyvä kuulla kansallisten parlamenttien kantoja ja myöskin se, että kansalliset parlamentit saivat kuulla, millainen kanta on neuvostossa, parlamentissa ja komissiossa. Kuten tiedätte, tämä keskustelu jatkuu tässä samassa kokoussalissa iltapäivällä kello 15. Ja siellä puheenjohtajana on Zemai Taitis, ja siellä käsitellään eurooppalaista energiapolitiikkaa, kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Kaikki nämä paneelin osallistujat ja kaikki parlamentaarien, parlamenttien edustajat, siis tämä ei koske henkilökuntaa, mutta parlamenttien edustajat ovat kutsuttu lounaalle edustajien ravintolaan, joka on katutasossa Altiero Spinello rakennuksessa noin vartin päästä. Henkilöstöllä on sitten muita mahdollisuuksia ruokailuun. Ja haluaisin vielä välittää teille tervehdykseni, koska itse en ole tällä iltapäivällä paikalla. Täällä on varapuheenjohtaja sitten iltapäivän kokouksessa läsnä. Eli kiitoksia vielä ja nähdään taas.